Thank you very much, uh, President Buzek. Kiitokset tästä, hyvä Buzek. Hyvät jäsenet, hyvää uutta vuotta 2018 teille kaikille. On suuri ilo olla täällä paikan päällä. Aina on oikein mukava täällä teidän kanssanne keskustella ja tästä saan myös puhtia omaan työpäivääni. Ja me, minä nyt kiinnittäisin huomiota tuohon kolmen vuoden takaiseen, sitten hivenen nykypäivästä ja sitten tulevastakin. Eli mitä nyt nämä kolme vuotta ovat merkinneet tämän ohjelman aikana? Uskon, että te olette monet saaneet jo sähköpostitse kolmen vuoden horisontti 2020 esityksen ja varmasti sitten voitte näin huomata äh, sen, miten suunnattoman määrän eri ehdotuksia me olemme saaneet ja ehdotukset ovat kovin laadukkaita tietenkin, mutta meillä ei ole riittävästi rahaa kuitenkaan näitä kaikkia rahoittaa ja uskon, että nykytalousarviolla me voimme tukea ainoastaan yhtä neljästä ehdotuksesta, joten ehdotus on tietysti kovasti suosittu, mutta olemme ikään kuin oman suosiomme uhreja, koska suurin ongelma on juuri vakuuttaa valtiot, ei itsessään teitä, koska mehän olemme itse kaikki samassa veneessä, mutta nuo jäsenvaltiot lisärahan tarpeesta. Jos katsomme sitten näitä menestyslukuja, niin sitten voitte katsoa tuota P7, jossa 80 prosenttia oli jo ylitetty tyytyväisyysasteella ja nyt se on 12,6 ja se on tietysti huomattava asia ja tässä tietysti ongelmiakin on. Totta kai ongelmia on, sillä rahaa ei ole riittävästi näitä menestyksekkäitä hankkeita rahoittaa. Ja me tiettyynkin haluamme yksiköidemme toimivan nopeammin. Nyt 113 päivää vikkelämmin toimitaan kuin aikaisemmin. 90 prosenttia sopimuksista allekirjoitetaan kahdeksan kuukauden aikarajan sisällä. Hyviä uutisia kuitenkin näistä kolmesta vuodesta on kerrottavana se, että kun ensimmäistä kertaa asiasta puhuimme, niin kysyitte, miten ohjelma voidaan avata uusille tulokkaille. On oikein mukava nähdä, että tässä ensimmäisten kolmen vuoden aikana yli puolet osallistujista itse asiassa ovat uusia tulokkaita. He eivät aikaisemmin ole osallistuneet tähän ohjelmaan, vaan ovat nyt päässeet sitten ohjelmaan mukaan. Ja jos katsotaan PK-yrityksiä, niin samat hyvät tulokset koskevat niitä 25,4 prosenttia rahoituksestamme ja teknologiastamme ja näistä yrityshaasteista me nimenomaan kohdistuu kohdistuvat näihin PK-yrityksiin ja se on tietenkin ollut meidän tavoitteenammekin 20 prosenttia alun perin. Mutta jos katsotaan tätä 25 miljardia euroa, 20 prosenttia tästä, eli yksi viides osa menee Euroopan tutkimusneuvostolle. Ja tämä Euroopan tutkimusneuvoston osoittamat tulokset osoittavat tämän päätöksen oikeaksi. Jo meidän täytyy miettiä tuota 20 prosenttia, joka talousarviosta todella menee tuolle tutkimusneuvostolle. 40 prosenttia su- suurin piirtein menee sitten näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mikä tarkoittaa terveyttä, energiaa, ruokaa, liikennettä ja ympäristökysymyksiä. Ja se tavoite, mikä mikä meillä oli, eli 60 prosenttia uusiutuviin toimiin on saavutettu, joten me tuemme kyllä tätä koko ketjua keksinnöistä uusiksi tuotteiksi. Ja näin, jos katsomme sitten maakohtaisesti tätä asiaa, eli mitkä sitten ovat korkealla yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Espanja ovat pääavunsaajia ja myös sitten on noussut horisontti 33 EU-13-osuus, ja tämähän on ollut yksi meidän päätavoitteissammekin. Ja jos ajattelen nyt 40 prosenttia edunsaajistamme, ovat yliopistoja, teollisuus 30 prosenttia ja tutkimuspuoli noin 8 prosenttia. Ja korostaisin myös sitä että me tähtäämme myös tuohon sukupuolten väliseen tasapainoon ja me olemme päässeet 55 prosenttiin horisontti 2020. Johtokunnassa siellä on naisia ja sitten 40 prosenttia meidän arviointipaneeleissamme myös on naisia. Riittääkö se? No ei välttämättä. Meidän täytyy enemmänkin asian eteen tehdä, mutta erityisesti nuo paneelit, joissa olemme 48 prosentissa, niin sekin on jo hyvä, mutta tietysti vähän täytyy tätä parantaa parantaa. Me jatkamme siis työtä tässä. Ja sitten toiseksi nykyhetkestä, mitä me siis nyt teemme, mikä on nykypäivän tilanne. Viime viikolla me hyväksyimme tiedonannon unionin tutkimus- ja innovointi, innovoinnin vaikutuksesta ja siitä kaksi ankkuria, eli tuo äh, Landing-kertomus ja sitten toiseksi Kapisandron kertomus, jonka saimme, ja uskon, että nämä ovat olleet nimenomaan keski puoliväliarvioinnin tärkeimmät tekijät. Ja jos katsotaan nyt sitä, mitä on opittu kertomuksesta, niin kolme pääasiaa ottaisin esille ensiksi tuo korkea lisäarvon taso, jota ohjelma on tuonut. Joskus nykyiselläänkin kuulee Euroopassa keskustelua joissain valtioissa siitä, mitä hyötyä horisontti 20-20 on. No, se on päivän selvää, sillä 83 prosentissa horisontti 2020 ohjelmista olisivat jääneet toteutumatta ilman rahoitusta. Ja tämä on juuri tuo lisäarvo arvo. Eli 80 prosenttia näistä hankkeista ei olisi koskaan toteutunut alkuunkaan, ja mielestäni tämä luku on muistettava keskustelussamme. Ja sitten rahoituksesta. Uskon, että rahoitus, nuo kaksi mainitsemaani kertomusta ovat asiasta erittäin selkeitä, kun ajattelemme sitten valtoja esimerkiksi mm, vaikka Lamin kertomuksesta, mitä maailmassa sitten tapahtuu, niin silti Yhdysvalloissa aina satoja miljardeja enemmän investoidaan juuri tutkimukseen ja kehitykseen kuin täällä Euroopassa. Eli nämä täytyy muistaa. Ja tällainen tieto tietysti myös toki oppia. Eli me tarvitsemme tällaisen ylhäältä alaspäin, mutta myös toisinpäin kulkevan lähestymistavan tutkimusasioissa me tarvitsemme ikään kuin tällaisen lähetystyöntekijäajatuksenkin tässä tutkimuksessa, mutta myös toisin päin, ja se näkyy tuolla eurooppalaisessa tutkimusneuvostossa. Ja jos nyt ajatellaan sitä, mitä olemme oppineet vuoden 2018 jälkeisestä ajasta aina vuoteen 2020, niin me olemme päättäneet ensimmäisistä pilottihankkeista Euroopan tutkimusneuvostossa. Ja me olemme vastaanottamassa näitä, pää, pää, näitä ehdotuksia tammikuun aikana. Me olemme saaneet yli 100 000 ehdotusta PK-yrityksiltä näihin pilotti, näiksi pilottihankkeiksi, eli kyllä kysyntää on valtavasti e, ja näin hyvin vahvasti on vastattu tähän pilottikutsuun ja, sit, ja tämä siis tulevaisuudesta. Ja meillä on tuo 2018-2020 suunnitelma. Me olemme ajatelleet 30 miljardia sitten tämän vuoden, tästä vuodesta ainakaan vuoteen 2020. Mitä me sitten olemme pyrkineet tähän ohjelmaan ottamaan mukaan? Me haluamme saada vielä yksinkertaistettua pääsyä tähän ohjelmaan ja muutama asia lisäksi työohjelmasta vuodeksi 2018-2020 ensiksikin tuosta mainitsemastani kertomuksesta, eli siitä on kaksi eri prosessia käynnissä. Monet ensiksi käyvät ensimmäiseen vaiheeseen, sitten toiseen vaiheeseen, ja siihen kuluu aikaa, siihen kuluu rahaa, eikä sitten lopulta saakaan rahoitusta. Ja tätä me haluaisimme vähentää nimenomaan et niin, että ensimmäisestä vaiheesta pääsisi toiseen vaiheeseen, mutta ei turhan takia. Eli me haluamme päästä tässä ratkaisuihin ja parlamentti on esittänytkin tähän kirjallisia ratkaisuja. Ja nyt me sitten olemme tällaisessa könttäsummajärjestelmässä e, kahteen otteeseen olemme tällaista käyttäneet. Sitä on pyydetty myös kahdenvälisissä kokouksissa selvennystä siihen, miksi tällaisia könttäsummia on esitetty. Eli jo, annetaan rahaa tiettyä tavoitetta varten. Jos tavoite saavutetaan, niin sitten rahoitus toimii. Ja näin todellakin teitä kiittäisin tuestanne näissä pilottihank- projekteissa. Ja me ikään kuin järkeistämme nyt myös etusija-asetteluamme, eli ilmasto ja vähähiilisyys yksi tavoite ja kiertotalous toinen tavoite, yksi miljardi, ja sitten unionin teollisuuden ja, ja, ja palveluiden digitalisointi 1,6 miljardia ja sitten turvallisuuskysymykset miljardilla. Ja näin jos ei ole päässyt näihin neljään pääkysymyksen piiriin, esimerkiksi jos on kyse vaikkapa maahanmuutosta, sehän liittyy useampaankin teemakysymykseen ja siihen voidaan valita tällainen tutkimusalojen rajat ylittävä lähestymistapa. Ja nyt päädyn sitten viimeisiin kommentteihini, eli se mitä olen sanonut nyt näistä kolmesta vuodesta ja mitä olemme sitten oppineet – mitä olemme ottamassa sitten 2018-2020 ohjelman mukaan. Mitä tavoitteita meillä sitten on tutkimusneuvostoa varten? Ensiksi meidän täytyy neuvotella mitä tulevaisuudessa on odotteltavissa eri strategioiksi. Ja haluaisin todella kuulla teidän ajatuksenne tästä. Horisontti sanana on kiinnostava siitä nimestä nyt sen enempää emme keskustele, mutta kuitenkin olisi hyvä keskustella tulevaisuudesta myös tästä näkökulmasta, mutta kuitenkin minä haluaisin seuraavat sanat sanoa vielä. Olen keskustellut puheenjohtaja Jerzy Busekin kanssa muun muassa aikataulusta, ja puheenjohtaja on kysynyt ollaan, on, on, on komissio valmistautunut? Minun yksikköni kyllä ovat valmistautuneet työhön. Totta kai meidän täytyy muistaa, ettei tämä kaikki riipu pelkästään meistä, kaikki riippuu tietenkin monivuotisesta rahoituskehyksestä myös, ja siitä sitten se tietysti riippuu ähm, erityisesti Günther Oettingeristä ja muista komission jäsenistä, mutta heti kun monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, niin me olemme valmiita jatkamaan, ja me tiedämme asetusten asettamat rajat ja tämän talon toiveet ja niin poispäin, mutta heti kun tämä on saatu hyväksyttyä käsittääkseni Toukiosta, toukokuussa, niin jatkamme työtä. Näissä neuvotteluissa ollaan, on, ollaan jo käynnissä eh, menossa ja puheenjohtajan kanssa tästä olen myös puhunut. Ja sitten eh, nykyohjelmasta meillä on tuo yhdeksän pisteen ohje, yhdeks, yhdeksäs puiteohjelma ja siihen liittyy sitten Euratom muun muassa johon tulee erillisehdotus. Ja jos mietitte nyt tätä sisältöä, jonka esittelin teille, avoimuus, vaikutus ja osaaminen ovat nuo pääkäsitteet ja siitä ehkä muutama lisäsana, miten näistä kolmesta käsitteestä päästään vähän konkreettisemmalle tasolle. Ja kertoisin teille siitä, mitä jo teidän kanssanne on keskusteluissa tullutkin esille, että joillekin tätä vähän toisto, toistoakin tulee, mutta ei kyse ole mistään vallankumouksesta, vaan jatkuvuudesta, jatkuvuus taataan perustutkimuksessa, eli siinä, minkä me muutenkin teemme hyvin. Ja tässä esimerkiksi Marie Curie-instituutti on mukana ja me sitten voimme tähän ehkä lähettää uutta rahaa. Ja sitten meidän täytyy ajatella asioista eri tavalla tulevaisuudessa. Ja nämä vastaavat sitten siihen, että siirrymme tästä yhteiskunnallisista tavoitteista globaalimpiin tavoitteisiin. Ja meidän täytyy vähän nähdä tämä ylhäältä alaspäin. Ja sitten tuo kolmas pilari avoimet innovaatiot, eurooppalainen innovaationeuvosto. Minä näen tämän ikään kuin perustutkimuksena, joka kulkee ylhäältä alaspäin. Sama koskee innovointineuvostoa ja sitten tuolla, tuolta ylhäältä alaspäin pitää nähdä nämä maailmanlaajuiset äh, haasteet ja tavoitteet, jotka ikään kuin ohjaavat ihmisiä. Eli tässä on kaksi puolta ikään kuin, jotka ovat uusia, mutta ei ole kyse mistään vallankumouksesta. Kuitenkaan kyse on vain erilaisesta tilanteesta. Tämä Tämä, tässä kyse on siis Euroopan innovointineuvostosta. ja me katsomme sitä sitten pilottivaiheessa. Me käymme sitten investoijien kanssa kasvokkain neuvotteluihin saadaksemme uusia ajatuksia ja saadaksemme sitten nämä temaattiset rajat näille. Ja asiantuntijoiden kanssa me keskustelemme me olemme toivoneet myös innovointineuvostoon arvioijia, reilu sata ihmistä, he olisivat sitten yrittäjiä maailmasta ja niin poispäin uusin silmin ikään kuin katsomassa tätä koko hanketta. Ja mm, tätä meiltä pyydetään eikä sen enempää siksi, että valtionpäämiehet näin olisivat yhtäkkiä keksineet tästä puhua Macron esimerkiksi, vaan koska tämä nyt on päivän polttava asia, jos ajatellaan sitä, mitä Euroopassa tapahtuu, niin mikä meidän viestimme on myönteisessä hengessä? Se on nimenomaan tiede ja innovointi. Kaikki, mistä me puhumme, vaikkapa terrorismista aina maahanmuuttajiin tai pakolaisiin, niin eihän tämä kuulosta kovinkaan myönteiseltä. Ne ovat totta kai etuisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava, mutta eivät ne ole sen myönteisempiä uutisia ja siksi me, me, meidän täytyy muistaa tämä innovointineuvoston asema, mutta ei se tietysti yksistään riitä. Me tarvitsemme sellaisia toimia, joilla osoitamme, että ihmiset saavat sen, mitä me haluamme, ja tiede, tiedemiesten täytyy ymmärtää meitä. Se toimiikin, mutta välttämättä mies ei käsitä tätä koko kenttää. Ja sen takia näitä ajatuksia tarvitsemme selkein sanoin, jotta myös kansalaiset ymmärtävät tämän. No niin, hyvä puheenjohtaja, tässä aikani jo käy umpeen, mutta me kaikki tiedämme, että aikataulu on oikein tiukka kaikkien näkökulmasta tietenkin, ja me olemme tehneet yhteistyötä hyvin seuraavaa puiteohjelmaa varten. Minun yksikköni ovat valmiita, ja todella haluan osallistua tähän poliittiseen haasteeseen, ja meidän täytyy miettiä juuri sitä, että me haluamme täyttää tämän mandaatin. Meidän täytyy nyt todellakin omistautua tähän työhön seuraavan puiteohjelman eteenpäin viemiseksi. Se on Euroopalle tärkeää todellakin. Kiitokset tästä minulle myönnetystä ajasta. Very much. Mr. Thank you. Um... Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoja. Ensinnäkin jos katsotaan nyt tätä kolme minuuttia, niin näyttää siltä, että saisi katettua kaikki koko ohjelmaa kolmessa minuutissa, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa, että 19 työryhmässä, jossa me yhdessä pohdimme sidosryhmien kanssa ohjelman puolivälin tarkastelua, on paljon työtä, jota on tehty. Haluaisin nyt puhua hiukan siitä, mitä parlamentti on tavoitellut sen sijaan, että kävisi näitä yksittäisiä asioita lävitse. Tämä ajatus nopeasta toi fast track-käsittelystä ja lähestymisestä alhaalta ylöspäin, on sitä on puhuttu siitä, että periaatteessa vaan pitäisi olla nopeampi siksi, että se heijastelee todellisuutta, joka valitsee taloudessa, mutta myöskin tutkimuksen puolella. Tämä on ollut tällainen pilottijärjestely, mutta se on nyt sitten mennyt eteenpäin. Mutta mikä on ero tällaisen alhaalta ylöspäin, ja alaspäin tapahtuvan lähestymistavan välillä? On myös paljon viitteitä tällaisiin suorituspohjaisiin tarkastuksiin. Tavoitteenahan on katsoa, mikä on suunta, mutta mitä voimavaroja on tähän mennessä on on tehty 15 näitä arvioita, mutta mikään ei ole perustunut pelkästään saavutuksiin, mutta teknologian osalta yksi on tehty tavalla, miten realistista on ajatellen se, että tuomioistuimen ja komissio näkevät sen, että se pitäisi muuttaa, miten realistista se on. Sitten pidän, ajatus on pidetty hyvänä, mutta haluaisin palata johonkin siis tällaiseen integroituun kysymykseen, joka liittyy tutkimus ja yhteiskunta, jolla on pitkätähtäyksen näkymät, että sille saataisiin hyväksyntää, mutta mitä sille ohjelmaan tulee tapahtumaan. Sitten haluaisin lyhyesti viitata eh, erään. Mikä on erään tulevaisuus? Siihen liittyvät ohjelmat, esimerkiksi artikla 125 eh, ohjelmat eh, ovat hiukan erillisiä. Tullaanko ne integroimaan vai onko erä edelleenkin uni. Third question, which is... Ja tämä on kysymys, joka pitkälti liittyy tämmöisen avoimeen päätymykseen. Mutta todellisuus on hiukan toisen näköinen. Olemme tietoisia siitä, että meillä edelleenkin on tämä julkaisemisjärjestelmä, jos haluamme julkaista jotakin, julkaista kaiken vapaasti, niin tällaisessa katsottuna ei ole olemassa mitään järjestelmää, joka oli sellainen, tämä oli sellainen avoin järjestelmä, jos hän on tulla professoriksi, niin sinun pitää julkaista vaikkapa Nature-lehdessä ja tämä julkaisujen määrä vaikuttaa siihen, saatko nimityksen. Voi puhua tällaista avoimesta järjestelmästä, vaikka kuinka pitkään, jos todellisuus professorin kannalta on se, että ei ole mitään järkeä sinä, että hän tekee tällaisia julkaisuja, joissa on johon avoin, jotka on sitten nähtävillä, koska se, että hänet nimitetään johonkin, johtuu juuri siitä, että on julkaissut tietyissä julkaisuissa, eikä vain saarnaa jotenkin jossakin. Joten tämä tutkimusalueen kysymys on se, että jos me emme muuta sitä kansalliseksi ohjelmiksi, niin synergian osalta vielä sitten viimeinen kommentti viimeinen synergiasta. The bridge to the structural fund, but we have... Rakennerahastojen osalta meillä on tämä suuri norsuhuoneessa, että periaatteessa on mahdollista kyllä, kun on taloudellista valtion tukea, mutta meidän pitäisi puhua todella vain synergiasta, koska tekninen syy on se, että jota on, jota on käsitelty ja meidän pitäisi itse siihen vastauksia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Olen iloinen siitä, että tämä tiedonanto on nyt saatu ja näin voimme sitten tällä kaudella yhdistää valmistelutyön tulevaa kautta varten ja olisi todella ikävää olla käyttämättä tätä tilannetta hyväkseen. On hyvä, että näin nyt voidaan toimia. Te tässä puhuitte yleisesti jatkuvuudesta ja uskon, että tässä tarvitaan myös ennustettavuutta ja ennustettavuutta siir- siirryttäessä ohjelmasta toiseen. Tiedän kuitenkin, että tämä ohjelma on oikein merkittävä. Se on tuottanut hyviä tuloksia, mutta sitä täytyy tietysti vielä parantaa uusin hankkein ja yleisesti vielä tuo konsensus. Eli meidän täytyy todellakin nyt tällaisessa yhteisymmärryksessä sekä komissiossa että parlamentissa jatkaa, jotta se sitten saavuttaa tuon tiedemiesyhteisön luottamuksen niin kuin tähänkin asti. Eli sen eteen meidän täytyy tehdä työtä tässä uudessakin ohjelmassa. Sitten vähän tarkemmin tässä on tietysti eurooppalaista lisäarvoa osallistumisen näkökulmasta, mutta uskon, että meidän täytyy sitten myös miettiä, miten pääsemme oikeisiin lopullisiin tuloksiin, yhteiskunnan kannalta kannattaviin tuloksiin. Tähän suuntaan täytyy tehdä, se on suuri haaste. Ja mielestäni meidän täytyy nyt sitten jo erityisalueilla, hankalimmilla alueilla aloittaa esimerkiksi terveyskysymyksissä. Mielestäni tämä rakenne toimii kuitenkin hyvin ja muutama sana sitten vielä siitä, että meidän täytyy miettiä, miten osallistumista saadaan parannettua siis jäsenvaltioiden ja teollisuuselämän, eh, liike-elämän niin eh, ei pystytä kilpailemaan tutkimuksissa vielä muun maailman kanssa. Eli miten jäsenvaltiot ja liike-elämä saadaan sitten todellakin lisää ponnistelemaan tämän asian eteen. Ja vielä haluaisin muistuttaa että seuraavaa ohjelmaa silmällä pitäen ajateltaisiin tätä yhteiskunnallista vaikutusta ei pelkästään kilpailukyvyn kannalta, vaan siihen, miten sitten näitä julkisia varoja käytetään, minkälaista yhteiskunnallista vaikutusta näillä tuloksilla sitten on. Ja tietysti tuo sukupuolten välinen tasa-arvo myös on otettava huomioon tässä. En ole nähnyt tästä sen enempää ehdotuksia, ja tuossa yhdeksännessä puiteohjelmassa tosiaan täytyy sitten miettiä tätä samoin kuin valtion tukia, joka on synergian esteenä ollut. Ja näin meidän täytyy sitten myös taata se, että nämä tiedot ja tulokset pääsevät, tulevat julkisiksi ja voivat sitten auttaa muuta tiedeyhteisöä ja palvelevat sitten valtioita ja muita alueita. Me tarvitsemme enemmän tällaisia osaamiskeskuksia kaikissa Euroopan unionin valtioissa. Me toivomme, että kaikki valtiot pääsisivät tähän samalle tasolle. Ja sitten uudesta ehdotuksesta eh, minä haluaisin kiinnittää huomiota että siihen, että tässä meidän tiedonannossamme viittaamme tuohon koherenssiin, johdonmukaisuuteen. Meidän on arvioitava koko mennyttä ennen kuin teemme mitään uusia ehdotuksia, mutta todellakin tämä tuo uutta lisäarvoa ja saavuttanut siksi niin paljon tukea, mutta avoimuutta täytyy vielä parantaa ja läpinäkyvyyttä. Hyvää työtä siis on tehty, mutta parannettavaa totta kai on vielä muissa muutamissa asioissa. Eli vielä voimme tilannetta parantaa ja tuo, tuo avoin tiede, siihen täytyy saada mukaan myös koulutus ja opetus, kaikki sektorit sekä al- alemmalta tasolta aina ylöspäin, koska tässä täytyy kiinnittää huomiota juuri nuorisoon ja, ja juuri tämä avoin pääsy tietoon ja koulutuksessa, joka täytyy koulutuksessa ottaa huomioon yleisesti. Ja vielä kiinnittäisin huomiota tuohon 2018-2020 ohjelmaan. Se on suuri haaste ja tuo, anti, tuo mikrobiresistenssikysymys, se on erittäin hankala. Eurooppa on tässä johtoasemassa ja sen takia nämä terveyskysymykset on otettava huomioon tulevassa ohjelmassa. Uh, voisiinko saada tähän vähän taustatietoa ja tulevaisuutta ajatellen Tässähän nimittäin ollaan jo ihan kohta puoliin toukokuun lopussa jo voisiinko saada tähän vähän taustatietoa ja tulevaisuutta ajatellen Tässähän nimittäin ollaan jo ihan kohta puoliin toukokuun lopussa, jolloin on tuo innovointi huippukokous. Ja meidän täytyy sitten muistaa muun muassa viime viikolla käyt, esitetty eurooppalainen paneelikokous. Eurooppa asetti tuon nolla tavoitteen hiilipäästöille 2005 ilmailua, lihantuotantoa, ja sitten näitä merenkulkualuksia, joissa vaaditaan nolla hiilipäästöjä, kemian teollisuutta, kaikkia suuria teollisia prosesseja tässä ajattelen nimenomaan ja kiertotalouden ja ilmastovälinen suhde, jotta me voimme sitten päästä tähän tavoitteeseen, josta sinäkin jo hyvä komission jäsen mainitsit. Ja jos me emme saa konsensusta aikaiseksi, niin se johtuu siitä, että meillä ei välttämättä ole selviä tavoitteita tai metsät, jotka kuitenkin pikemminkin sitten hiilidioksidia voivat muokata. Ja tämä me unohdamme, tähän me tarvitsemme tiedettä myös mukaan, vaikka totta kai meidän täytyy kiinnittää huomiota tuohon noihin teollisuusprosesseihin ja niin poispäin, unohtamatta kuitenkaan äsken mainitsemiani aloja. Ja me emme saa, mutta myös yhteiskunnan muutokseen suoraan Eli me emme saa unohtaa tätä yhteiskunnan muutosta. Se on pikemminkin myös tutkimuksen ydinaluetta. Ja vielä lopuksi, tämä nyt saattaa olla vähän melkoinen väite, mutta kuitenkin miten me voimme tuon tai sitten 2070, jolloin lopulta saamme jonkunlaisen tuloksen tuosta ihmereaktorista. Mitä ihmeen järkeä tässä on jos me saamme tuon laitteen toimimaan ylipäätään, niin meidän täytyy nähdä tämä nyt vähän laajemmin ja vähän hajautetummin. E, tämä on täysin perusteltua. Mutta on tärkeää, että korostamme vain sitä, että käytetään tutkimusta pelkästään siviilitarkoituksiin, ei sotilaallisiin. Um, ähm, Mr. <laughs> Ähm, danke, Herr Vorsitzender. Ich German. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra komission jäsen. Meillä on muutamia kysymyksiä. Dziękuję pani za zabranie głosu. Kiitokset puheenjohtaja. Tavoitteistamme hivenen jäljessä. Meidän täytyy todellakin nyt tutkimusta rahoittaa kovastikin ja sen takia olisi kysymyksiä esittää reippaalaisesti. Haluaisin tietysti puhua teidän kanssanne myös paljon pitempään. Mietimme 20 tavoitteet osaamiskeskusten yhteydessä saadaan aikaiseksi. Ei pidä nähdä pelkästään. Kiitos. Well, thank you very much, Kiitos komission jäsen tästä puitteista sinänsä ja eri näkökannoilta. Haluaisin keskittyä eh, tekoälyn kysymyksiin. Tämä ei ole mikään uusi asia, mutta ajattelen nyt sitä, että nyt tapahtuu paljon digitaalista kehitystä ja on edes, ja se ei ole koskaan ollut yhtä suurta kuin tällä hetkellä tämä vaikutus. Tämä liittyy selkeä tekninen komponentti tähän ja se ei ole koskaan ollut yhtä suurta kuin tällä hetkellä tämä vaikutus. Tämä liittyy selkeä tekninen komponentti tähän alueeseen tutkimusta ja innovaatiota, mutta tässä mielessä innovaatio on osa, joka täytyy ottaa huomioon, mutta meidän pitää myöskin ottaa huomioon sosiaalinen, eettinen vastuu. Mitä toimia komissio aikoo tehdä tekoälyn alueella, jotka liittyvät nimenomaan tutkimukseen ja kehitykseen, ja mitä, mikä rooli tulevalla tutkimusohjelmalla voisi olla tässä kysymyksessä? Uh, thank you very much, madam. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle esityksestä ja kiitos myös aineistosta, jota olemme saaneet. Siitä on meille apua. Minä haluaisin kiittää näkemystä, joka liittyvät yhdeksänteen puiteohjelmaan. Näyttäisi siltä, että sillä on hyvä perusta perustutkimus, avoimuus, innovaatio, ne ovat kaikki oikeita välineitä. Ja on tärkeää, että keskitymme myöskin huippuosaamiseen tulevaisuudessa, kun rahoitamme ohjelmia. Mutta sitten yksi suuri haaste, joka liittyy horisonttiin, on ollut alhainen menestyksen taso. Miten voimme tehdä seuraavien kolmen vuoden aikana, jos emme saa lisää 17 miljardia ohjelmaan. Voimmeko me jollakin tavoin auttaa tutkijoita, koska me tiedämme, että he tekevät paljon työtä valmistellessaan esityksiään ja olisi rohkaisevampaa, jos tämä menestystaso olisi korkeampi. Sitä olisi lisää Brexitissä, koska me tiedämme kaikki, miten tärkeä osa Iso-Britannialla on ollut meidän tutkimusalueellamme ja totta kai on hyvin suuri haaste niin suunnitella uutta ohjelmaa, koska me tiedämme, mikä tulee olemaan osallistumisen taso Isolta Britannialta tulevaisuudessa. Thank you very much, colleague. Mr. Martin. Bonjour, monsieur. le Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ollaan vähän jääty jäljellä ja sitten jälkeen ja sitten halutaan edistyä puiteohjelmassa. Mikä teidän näkemyksenne on? Pyritäänkö kuitenkin näitä ehdotuksia viemään eteenpäin, vaikka tässä myöhässä laahataankin vai odotteletteko te sitten seuraavaa mandaattia, mikä vaikeastaan vaikuttaisi aika kielteiseltä ja suorastaan eteenpäin, vaikka tässä myöhässä laahataankin vai odotteletteko te sitten seuraavaa mandaattia, mikä vaikeastaan vaikuttaisi aika kielteiseltä ja suorastaan Kiitos. Kiitos myös tästä tiedotteesta. Pyytäisin tätä tulevaisuudessa, että tässä olisi QR-koodi, niin että se, se voitaisiin, voisi jakaa sähköisessä muodossa, koska tämä kommunikaatio on malli tärkeimmäksi hankkeeksi Euroopan unionissa horisontti 2020. Ja on tärkeää, että tiedotellaan eteenpäin siitä. Se on hyvin keskeinen haaste unionissa ja eri virastojen välillä on tärkeää myös tarkastella sitä, miten tämä kommunikaatio kehittyy ja siellä kaksinkertaisessa on välttämätöntä. Ja minua kiinnostaisi se, mitä tapahtuu nyt vesitutkimuksen osalta. Mehän tiedämme, että vasa, vesi on tulevaisuudessa se Thank you. Thank you very much, Teresa, for your, for your speech and for your que- Děkuji, pane předsedo. Bohužel nemohu říct, že by Česká... kovasti mukana tässä ohjelmassa ainakaan niin paljon kuin yhdistynyt kuningaskunta ja me olemme olleet itse asiassa aika lailla sivuraiteilla. Olisi todellakin hyvä kiinnittää huomiota näihin uusiutuviin energiavaroihin enemmänkin, mutta jos on sitten tuolla teollisuutta esimerkiksi keräämisiä uuneja voitaisiin sillä lämmittää, joten me tarvitsemme myös perinteisiä energialähteitä tulevaisuudessakin. Se on vain nyt ymmärrettävä. Energia tarvitaan, energiavaroja tarvitaan, pelossa, koska tämä on ihmiskunnan kannalta oikein tärkeä asia. Tässä äsken juuri myös mainittiin valtameret. Jos ajatellaan vaikkapa Atlantin valtamerta, siellähän lilluu Ukrainan kokoinen muovi saari, saarke ja näin esimerkiksi fotosynteesiä kymmentä, silloinhan jätteiden käsittelyn pitäisi taas olla uudessa uskossa, koska mitä jätteille oikeastaan nyt tapahtuu? Miten näitä jätteitä oikein voidaan prosessoida paljon järkevämmin? Nyt niin direktiivi, siitä keskusteltiin eilen. Se täytyisi kyllä linkittää myös tähän puiteohjelmaan. Kiitos. Ähm,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 vaikea tehtävä tämä kyllä, mutta minä kuitenkin pyrin vastaamaan kysymyksiin äh, tässä aluksi ja sitten kun aika loppuu, niin sitten jatkan kirjallisesti. Eli ensiksi Eilerille. Meillä on siis kolme miljardia käytettävissä tähän alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, ja niin me varmasti sitten saamme näihin aloitteisiin lisää rahaa enemmänkin. Ja Open Access-asiaan tapasin nämä saksalaiset ehdot, ehdo, edustajat. 200 yliopistoa on mukana ja sitten täytyy sitten kysyä, aiotaanko tässä nyt sitten pysyä asiakassuhteessa vai ei enää. Eli me me, meidän pitäisi nähdä tällaisena saksalaisenakin lähestymistapana tämä eurooppalainen hanke. Miten tällaisia diilejä voitaisiin tehdä niin kuin Saksassakin eurooppalaisella tasolla? Miten pääsemme sitten varsinaisiin toimiin? Ja sitten tästä mm, olen samaa mieltä teidän kanssanne, hyvä rouva, monestakin asiasta, varsinkin yhteiskunnallisissa vaikutuksissa, josta puhuittekin jo äsken. Ja valtion tuki 2020 esimerkiksi se on myös oikein merkittävä. Ja vielä muutama sana Winkerille. Hän puhui tuosta antimikrobiresistensistä resistenssistä. Uskon, että nyt sitten Gusens on kirjoittanut tästä hyvän, äh, asia, hyvän artikkelin Nature-lehdessä antimikrobiresistenssistä ja kaikki, mitä on Euroopassa saatu aikaiseksi antimikrobiresistenssissä itse asiassa muuttuu, koska kukaan ei voi ratkoa tätä vain valtiokohtaisesti, vaan se täytyy olla eurooppalainen, Euroopan tason hanke. Tämä on aivan ainutlaatuista. Ja sitten vielä Henkel kysyi Brexitistä. Minä muutaman sanan sanoisin siitä, onko tämä häviä, häviämistilanne kaikille? Kyllä. Kaikki tässä nyt sitten menettävät ja häviävät, ja se on kyllä todella surkea ikävä asia pitäisikö meidän taistella mitä parhaiten tulevien tiedesuhteidemme väliin välien parantamiseksi. Kyllä, olen tätä mieltä. Näitä suhteita me tarvitsemme, he tarvitsevat meitä ja me heitä. Ja sitten kysyitte, onko mahdollista Israelin kanssa esimerkiksi Israelin tyyppistä suhdetta käyttää. No, yhdistynyt kuningaskunta on itse asiassa niin suuri, että meidän täytyy löytää joku toinen reitti, eikä tämä tietenkään riipu pelkästään meistä valitettavasti. Eli tämä vastaa varmaan Terisankin kysymykseen osittain. Ja sitten Winker kysyi vielä EMAsta ja osaamiskeskuksista ja näistä kahdesta tutkimuksen vaiheesta ja tulevasta ohjelmasta, johon tavo- tasapainoisemmin sitten haluamme lähestymistavan näihin kahteen vaiheeseen, emmekä halua hukata rahaa, emmekä aikaa liikaa. Ja sitten nämä rakennerahastot tulivat tässä myös mainituiksi. Vähän moni muukin niihin viittasi. Ja uskon, että me olemme halunneet korostaa sitä, mitä haluamme, mitä teemme parhaiten, esimerkiksi nämä osa osaamiskeskukset ja miten rahoitus, nämä rakennerahastot meitä auttavat. Tämä yhteistyö toimii joissain asioissa oikeinkin hyvin ja näin voidaan tulla meidän, meidän pakeillemme. Jos meillä ei ole rahaa, niin sitten raha saattaa löytyä rakennerahastoista. Eli meidän täytyy nähdä jonkunlainen osio siitä, mitä meiltä voi saada ja mitä mahdollisesti voi saada sitten rakennerahastoista. Eli tätä täytyy painostaa. No Claude Turmes ei ole täällä, joten hänelle sitten vaikka kahdenvälisesti vastaan koska hänellä oli aika pitkä kysymys esittää. Ja kiittäisi. Oikein samaa mieltä olen teidän kanssanne kyllä tästä uudelleen jaosta. Se on tietysti valtaisa poliittinen haaste tulevien pääasiassa siilipuolta. Jäsenvaltioille jää sitten tuo toinen puoli kylläkin. Eli me olemme halunneet luoda työpaikkoja konvergenssiin ja tässä tietysti tarvitaan osaamista, vaikutusten arviointia, lisäarvoa ja nämä kaikki täytyy saada toimimaan yhteen kilpailukyvyn. Koskeneesta kommentistanne tämä on meidän pääviestinne. Me, meidän tänne. Me emme voi jumiutua vain tähän saliin. Meidän täytyy mennä muuallekin sitten esimerkiksi taloustyötä tekevät. He ovat peräisin kaikkialta Euroopasta oikeastaan kaikki, melkein kaikki Euroopasta ja he sitten viikon sisällä asiakirjan äh, äh mitään järkeä siinä, että minä tänne nyt sitten tulen kertoamaan, minkälaisia tehtäviä meillä oikeastaan on. Meidän todellakin täytyy löytää yhteiset kriteerit näihin erilaisia. Ja vielä sitten tästä tekoälystä. Tämä on todellakin tulevaisuuden pääaihe. Poliittisia päätöksiä tarvitaan ensiksi. Messner kysyi meri kysymyksestä meritaloudesta, sinisestä taloudesta ja minun sellaiseen, jos se tässä esitteessä ei ole, niin olen pahoillani lisäämme sen ja palaamme teidän pakeillenne ja Virkkuselle äsken anteeksi sanoin ensin Mahtel, mutta Mahtaan te olette, niin minä olen sitä mieltä, että tässä on oikeudellinen ongelma, kun ajattelemme tuo oikeudelliseksi aikajärjestykseksi, vain täsmennykseksi. Ja sitten tiedonantoa pidän. Ymmärrämme, että nämä prosessit täytyy saada käyntiin. Ja sitten Teresa varmaankin uskasinkin kysymyk- vastasinkin kysymykseesi. Jujat miettivät juuri sitä, miten bakteerit voitaisiin saada torjumaan viruksia, kuten lintuinfluenssia. Ja tässä mietittiin nimenomaan geenitutkimusta. Tutkimusta tarvitaan silläkin alalla. Ja lopuksi Geijerille kiitos tästä kommentista myös ja tuestanne. Siitä. Ten minutes. President, dear members, ladies and Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia olla täällä, vaikka minun täytyy kipkaasti käydä lävitse nämä Kalvoni oli valmistunut niitä pitempää puheaikaa varten, mutta lähden liikkeelle. Tästä ensimmäisessä on tärkeintä sana mission, siitä, mitä komission jäsen voida sanoa, miten otamme, saamme yhteyttä ihmisen miten saamme yhteyttä tieteenalalla ihmisiin, esimerkkinä kvanttiteknologia. Me olemme nyt jo lähellä tulevaisuuden aikaa kvanttiteknologian alla, koska me tiedämme, että e, sirusta tulee yhä pienempiä ja pienempää. Nyt ne ovat jopa yhden atomin suuruisia. Ja me olemme nyt jo tilanteessa, jossa on ensimmäinen kvantti e, vallankumous, joten se laitteet, joita täällä käytetään, tietokoneita, ne eivät ole semmoinen miljardeja elektroneja ja fotoneja, jotka liikkuvat tässä. Dalai Lama oli Innsbruckissa, kun minä olin nuori äh, jatko-opiskelija. Hän tuli tutustumaan asiaan, joka oli uusi asia silloin mani- tieteiskirjallisuudesta, se miten manipuloidaan väylän uusiin sovellutuksiin. Nyt haluan kertoa, miten tätä voidaan käyttää. Tässä on kuva satelliitista. En pysty nyt selittämään tämän kvantumyhteyksiä, joka on hyvin mielenkiintoista. Niitä aiemmin katsottiin, on toi, jos lähdetään puhun yksittäisistä fotoneista, joissa on toisiinsa yhteytyneitä järjestelmiä, on mahdotonta ottaa niitä kiinni ilman, että, jää, että se havaitaan joten fysiikan lait tekevät mahdottomaksi puuttua näihin millään tavalla. Tässä on sitten ja viikko sitten uusi 50 äh, kvantin äh, siru, joka on hyvin tärkeää ajatella nimenomaan koneoppimista ja kaikki nämä markkinat, jotka ovat nyt tällä hetkellä, tulevat muuttumaan vallankumouksellisesti tämän vuoksi. Tässä on sitten yksi kuvalle suurin Euroopassa ja nuo siniset pisteet ovat kvanttisimulaattori, joka tekee laskelmia, tekevät sellaisia laskelmia, joita supertietokone ei pysty seuraamaan. On tietty kynne, joka, kynnys, joka ylitetään eh, tietokoneen käytössä, ja tässä me nyt manipuloimme yksittäisiä järjestelmiä, yksittäisiä atomeja, luovat pienimmän magneettikentän teidän aivossakin, maailmankenties luovat neuronit, joita te ette huomaa diagnostiikassa, navigoinnissa, ajan täsmällisessä mittaamisessa, auton navigaatiojärjestelmissä, jossa voidaan yksittäisen millimetrien pohjalta jo mitata paikka. Meillä on toimitus, toimitusketjuja, meillä on monia yrityksiä, jotka toimittavat teknologiaa tätä varten, ja on myös paljon startup-yrityksiä, jotka ovat tulossa mukaan tälle alueelle. Aina kun menen konferenssiin, on uusi startup-yritys, joka on noussut esille. On vaikea seurata sitä, mitä pienet tekevät toimintaa eh, Pekingissä, joten tämä siis koskettaa ihan tavallista arkielämää. Tällaiset suuret eh, yritykset, jotka ovat tulleet luomassa tällaisia hankkeita, niiden nimet mainitan tässä. Eh, ja niin kuin näette täällä Euroopassa, kysymys ei ole pelkästään akateemisesta alueesta, tämä, vaan yhteydessä tärkeisiin kansallisiin ohjelmiin, jotka johtavat satojen miljardin eurojen investointeihin jo nyt. Tässä on meidän missiomme. Ihminen kuussa, tämä on sellaista, mikä voidaan myöskin esittää ihmisille. Kysymys on siitä, että saadaan aikaan nopeasti lävitse, jos puheenjohtaja sallii. Tässä on neljä aluetta, joista on puhuttu aiemmin. Kaikki perustuu sille, että on tätä perustutkimusta. Olin iloinen kuullessani kommentit, koska tätä kautta voimme saada innovaatioita ei vain huomenna, vaan myöskin ylihuomenna. Tässä on aika siis yksityiskohta, joka kulkee vuoteen 2035, jossa on kysymys tuotteista ja näiden soveltamisesta yhteiskunnassa. Tämä on hyvin laajaa osallistumista, tämä on hyvin näkyvä hanke, jossa olemme mukana kaikki jäsenvaltiot. Kaikki voivat todellakin identifioida itsensä tätä kautta pienistä jäsenvaltioista teollisuuksi. Tässä on meidän äh, tutkimusryhmämme eh, raportti, jonka, jonka annoimme muutama sitten eh, varapuheenjohtaja Ansipille. Toivottavasti tässä nyt oli tarpeeksi nopea. Kiitos. My goodness, dear professor, it is...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 Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitokset, hyvät valiokunnan jäsenet. Aluksi suurkiitokset mahdollisuudesta tänään tulla keskustelemaan yhdestä pääasiasta digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta ja myös tietysti tämän ilahtunut ITRE-valiokunnan asiantuntijuudesta ja nyt me voimme sitten yksityiskohtaisemmin asiaa käsitellä ja aloitankin oikeuttaräisen kyberturvallisuuspaketin voidaksemme unionille rakentaa tällaisen kyberturvallisuusuhkien konferenssissa, konferenssissa ja 80 prosenttia siitä näistä osallistujista eivät oikeastaan tienneet, mitä tuo virasto oikeastaan tekee, joten meidän öö, ytimessä. Enisaan haluaisin kiinnittää lisää huomiota. Se luotiin vuonna 2005 keräämisessä sekä jäsenvaltioista että unionin toimielimistä. Me olemme voineet pohjautua Enisan menestykseen ja sitten myös kiinnittää pysyvän pestin luomisesta Enisalle ja täsmennämme myös Enisan tehtäviä ja Enisalle haluttaisiin pyynnöstä tarjota teknistä tukea silloin, kun on verkossa huomattavia haittoja havaittavissa. Näin ollen auttaa tällaisen yhteistyömekanismin kautta Euroopan tasolla ja näin sitten voitaisiin vastata rajat ylittäviin kriiseihin ja tarpeisiin. Jos salaiset ja loppukäyttäjät voivat sitten nauttia tuotteen turvallisuustietoista laajemmin voidaan tarjota tällaista, se, tällaista todistusta, kun, kun päästään laajemmille markkinoille ja näin voitaisiin myös sitten hallinnollisia kustannuksia Euroopan unionissa. Ja tässä kehyksessä kiinnittäisin huomiota siihen, ettei tarvita mitään asetusta vastata sekä markkinoiden että jäsenvaltioiden eriäviin turvallisuusvaatimustarpeisiin ja näitä kyberhyökkäyksiä vastaan ja haluamme Enisalle paljon vahvemman mandaatin ja tosiaan tämän main ja myös neuvostolle siitä, että neuvosto, neuvotteluissa halutaan edetä nopeammin, mitä pikimmin päästä alkuun. Lopuksi kiitän teitä arvostelustakin, jota täältä salista irtoaa. Kiitos. Uh, now we go to the representatives of... Se... Ensin monet kiitokset komission jäsenelle. Minusta on hyvin tärkeää nähdä, että meillä on voimakasta kehitystä tällä alueella. Kuten tiedätte, on hyvin selvää, että Enissä on avainroolissa yhdessä Sverekin kanssa, Berekin kanssa, koska ajatellaan nimenomaan televiestintä ja digitaalisia sisämarkkinoita ja yhdessä EISAN kanssa. Me tarvitsemme EISAa ja Berekiä, jotta meillä on olemassa tarvittava infrastruktuuristandardit, joita nyt tarvitaan ja myös tulevaisuudessa. Joten Angelika Niblerin nimissä haluaisin onnitella Euroopan komissiota eh, kyberturvallisuuslainsäädännöstä, koska se on hyvä perusta keskustelulle. Angelika on esittelijä tässä asiassa. Teollisuusvaliokunnassa hän pyytää anteeksi sitä, että on tänään estynyt. Tärkein asia on, että meidän tulisi katsoa asioita aina kuluttajan näkökannalta. Mitä kuluttaja tarvitsee ja miten me voimme luoda oikeaa luottamusta IT-ratkaisuihin, etenkin ajatellen nimenomaan esineiden internettiä. Jos me katsomme sitä, miten se kehittyy, meidän on katsottava, että infrastruktuuri ja että siinä mukana tulee tietoa enemmän kuin aiemmin. On tärkeää, että ei pelkästään ole internet infrastruktuuri, vaan myöskin ohjelmistot ja luottamus ovat asioita, jotka on nostettava nimenomaan johtavaan rooliin. Eurooppa haluaa olla johtava toimija kyberturvallisuudessa ja siinä, että se edistää kyberturvallisuutta eten kaikkea, kun on kysymys teollisista sovelluksista, siellä se on erittäin tärkeää. Se, että luodaan oikeat puitteet Enisalle Euroopan äh, verkkoturvallisuusvirastolle on jotakin, missä Euroopan parlamentti on pyrkinyt tukemaan kovasti ja se on pyrkinyt tekemään sen toimintaa kansalaisten parissa tunnetuksi. Globaali digitaalinen vallankumous on leviämässä yhä laajemmin meidän kansantalouksiimme, hallitustemme toimintaan, ja kaikki tieto on havoittuvaa. Kyber, sabotaasi, kybervakoilu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana. Jotkin jäsenvaltiot ovat jo luoneet korkean tasoisia kyberturvallisuussertifiointijärjestelmiä, tällaisia trust, luottamusjärjestelmiä, ja luottamus on nimenomaan tärkein asia, jossa Eurooppa voisi saada aikaan lisää tuloksia. Jotkin jäsenvaltiot, niiden on pystyttävä lis- saman aikaan lisää toim- tai päästävä eteenpäin asiassa on ennakoitava Euroopan unionin roolia, Euroopan kyberturvallisuutta, ja on katsottava saman aikaan kuitenkin, mikä edelleen jää sitten jäsenvaltioiden rooliksi. Jäsenvaltiolla on hyvin tärkeä tehtävä, onko, mikä on tilanne, onko se, että komission esittämä toiminnan laajuus on asianmukainen, onko se riittävää. Tämä hanke on hyvin laaren ojalta, siis eli silloin olisi hyvin tärkeää, että olisi tällainen eh, elinkaaren arviointi. Miten on sitten, mikä on pilvien, meidän täytyy katsoa, pitäisikö meillä olla riskipohjainen lähestymistapa, eikä sellaista sertifiointijärjestelmää, jos lähdetään liikkeelle se, että sama koko sopii kaikille – puolella, mitä tehdään startup-alueiden yritysosa tällä olla, miten voidaan parantaa, että kunnianhimoisemmiksi niitä hankkeita on, että sillä sen budjetti- ja henkilöstömäärää vahvistetaan niin, että se pystyy tuollakin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin. Tätä kautta voidaan laajentaa. Olisi siis se, että se harjoittaisi operatiivista koordinointia että se loisi kapasiteettia jäsenvaltioissa. Sen ei tulisi vaarantaa. Quite a long speech. Kiitokset puheenjohtaja. Tahtoisin tosiaankin nyt tukea komission jäsentä mainiota, kun olette vienyt tätä asiaa eteenpäin. Tästä aiheestahan on tullut oikein tärkeää, sillä joka päiväisen elämäämmehän nyt sitten tietysti tämä digitaalinen puoli liittyy ja kyberturvallisuus kovastikin äh, parikymmentä vuotta sitten. Meidän ei tarvinnut tällaista miettiä, ei tällaista puhelinteknologiaa ja muuta Euroopan unionissa hyvin merkittävä asiantunteva elin. Olen kuitenkin hivenen huolissani siitä, että me emme tuntea oikeastaan kaikki, sen pitäisi olla ammatillinen äh, keskus vaikkapa Berekin kanssa sen pitäisi tietysti mukaan. Onhan meillä esimerkkejä ollut tästä EU esimerkiksi Europolin muodossa. Europol on todellinen menestystarina. Mehän olemme tarvi myöskään liike-elämän ja teollisuuden tarvitse kärsiä tästä sitten liikaa. Ei mitään lisää taakkaa pitäisi luoda. Meidän täytyy tosiaan tarjota tietyt sertifioinnit, tietyt todistukset, mutta kuitenkin on muistettava se, että mm, että todistuksista voi tulla ikäisen keskitetyn järjestelmän sitten luomme. Ja tosiaan korostan edelleenkin sitä, että jäsenvaltioiden välillä täytyy yhteistyötä olla oikein reipaasti minä kyllä kuitenkin tuen tätä hyvin dynaamista lähestymistapaa, joka on valittu. Se tietysti korostaa meille tavoitteeseensa, jottei myöskään sitten tarjota jonkunlaista monopolia mihinkään jäsenvaltioon, joka sitten taas aliarvioi. Siis yhteistyössä pääsemme eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Kiitos Rova komission jäsenelle siitä, että hän on täällä tänään. Mä haluaisin sanoa, että tekninen kehitys on niin paljon nopeampaa kuin meidän poliittinen kehityksemme. Kun Elisasta keskusteltiin Facebookia vielä, että olisi perustettu, on tietysti mukavaa, että me puhumme täällä sertifioinnista eurooppalaisissa valtioissa ja keskinäisestä tunnustamista, mutta sitä ei ole kovinkaan paljon hyötyä sillä yhdellä napipannuksella tiedot voivat jättää Euroopan unionin ja loppukäyttäjien osalta näin on jo. Kymmenen päivää sitten oli toivoa siitä, että Yhdysvaltain puolueet eivät pääsisi eteenpäin viisumien valvontaa paketissaan perjantaina allekirjoitti ohjelman jatkamisen koska paperi, paperilla se jatkuu kuudella vuodella, eli kaikki tiedot, joita menee Yhdysvaltoihin, voidaan valvoa. Ja seuraavien neljän vuoden, viimeisellä vuoden aikana onkin huomiota siihen, että Venäjä aktiivisesti hakkeroi ja aktiivisesti pyrkii käyttämään tietoja, joilla se näkyy vain poliittista merkitystä – Miten me nyt sitten ja miten komissio aikoo suhtautua siihen, että kyberturvallisuutta ei voida käsitellä mitenkään pelkästään eurooppalaisena sisäpoliittisena kysymyksenä, jos halutaan kohdata haasteet, joita on? Uh, thank you very much. Uh, thank you very much. Tähän kyberturvallisuuteen. Kyberturvallisuus on ratkaisevan tärkeää meidän elämällemme, taloudellemme ja myöskin hyvinvoinnillemme. Joten se on todellakin avain kaikilla näillä kolmella asioilla ajatellen tätä digitaalista siirtymävaihetta, jossa me olemme. Nyt tämän NISin eh, lisäksi, joka on jo toimivan vaiheessa on tehtävän äh, toimeksiantoa pitää arvioida uudestaan, koska täytyy olla pysyvä toimeksianto ja samaan aikaan kuitenkin pitää vahvistaa alueellista yhteistyötä ja se on hyvin tärkeää. Sitten eurooppalainen turvallisuus, äh, kyberturvallisuusverkko on hyvin tärkeää, niiden internettiä on hyvin tärkeää, että saadaan enemmän turvallisuutta. Kysymykseni kuuluu, haaste on tietysti että yksi tärkeimpiä periaatteita, eh, avoimuus meillä on joitakin seksa. Voitteko kertoa meille tuosta eh, kritiikistä? Kiitos. Thank you very much, madam. Muito obrigado, senhora comissária. No Kiitokset turvallisuuden yhteydessä. Minä haluan kiinnittää huomiota juuri nyt tähän Bulgarian puheenjohtajakauteen, joka on kieltokoneeseen. Ja ja etsii tästä kolmannesta sukupuolesta tietoa, niin sieltä tulee jatkuvasti kielteistä tietoa. Sama koskee myös usein hyvin kielteistä tietoa. Mitä ihmettä te olette nyt ajatellut tehdä tämän eteen, millä tavalla voitaisiin nyt korjata? Uh, Mrs. Jo tiedonannossaan korosti pitkälti myöskin taitojen merkitystä ja haluaisin kuulla hiukan enemmän siitä, onko teillä konkreettisia ajatuksia siitä, miten voisimme rohkaista jäsenvaltioita investoimaan enemmän digitaalisiin taitoihin, sillä me tiedämme, että tämä on suurimmista niin, että he ovat tietoisia riskeistä. Voimmeko tehdä jotakin erityisesti Euroopan tasolla, vaan kysymys asiasta, joka jää vain jäsenvaltioiden vastuulle? Sitten haluaisin kuulla hiukan myöskin pk-yritysten roolista. Me tiedämme, että suuret yritykset, että niillä on enemmän resursseja olla valmistautuneita kyberturvallisuuteen, mutta usein onko teillä suunnitelmia komissiossa auttaa pk-yrityksiä? Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitän puheenjohtaja, kiitokset kaikille kysymyksistä. Toivon, että Muistatte kuitenkin, ettei tässä mitään ihme ratkaisuja, ihmelääkettä ole tässäkään ehdotuksessa, mutta kuitenkin toivon, että joihinkin kysymyksiin ratkaisu löytyy. Aluksi haluaisin puhua tuosta Enisasta vielä. Kiinnittäisin huomiota siihen, että me haluamme nyt todellakin tehdä tästä pysyvän viraston ja antaa sille pysyvän mandaatin. Sen tehtävät ovat olleet tähän asti väliaikaisia. Millä kummalla me sitten vakuutamme kansainväliset kumppanimme, jos me pitäisimme tällaista pelkästään väliaikaista tehtävää yllä tuolla virastolla. Ja sitten me kiinnitämme huomiota talousarvioon ja myös henkilöstöresursseihin. Kaikki ehdotukset, jotka sitten tehdään, vahvistavat tätä operatiivista operatiivisuutta ja myös mandaatin täyttövelvoitteita. Ja sitten kiinnitän huomiota kuluttajiin. On totta, että me haluaisimme toimia tällä sertifioinnilla nimenomaan sen, se saada aikaan sen, että kuluttaja saa tietää, minkälaisiin turvallisuusvaatimuksiin hänen hankkimansa tuote vastaa. Näin me tarjoamme myös sitten ikään kuin tällaista todistusta, joka e, ei olisi voimassa pelkästään yhdessä valtiossa, vaan kautta sisämarkkinain. Ja tässä olisi siis sitten kyse 150 000 euron korjaamisesta 300 000 tästä. Ja me kiinnitämme huomiota siihen, että yhteistyö on etusijalla, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, vaan myös sitten teollisuuden ja liike-elämän kanssa. Meidän täytyy pyrkiä myymään tätä ajatusta todistuksesta ja sen takia kaikki sektorit pitää ottaa mukaan. Ei ole kuitenkaan järkeä, että tässä olisi vain muutama jäsenvaltio mukana, eikä myöskään, että joku teollisuuden ala sitten jäisi monopoliasemaan. Tämän pitää olla julkinen hanke, jotta kaikki osallistuvat kansalaiset voisivat osallistua tähän komission avustuksella. Eli tässä on kyse joustavasta järjestelmästä ja korostaisin sitä, että kyse on välineestä, jonka avulla luodaan sellaisia, järjest- sellaisia kehyksiä, jotka joustavasti toimivat kansallisella tasolla ja toimivat myös Euroopan tasolla. Ja kuten mainitsitte, niin meidän täytyy jatkaa jäsenvaltioiden kapasiteetin kasvattamista. Ja nyt Enisalla on tällainen tehtävä. Enisa voi siis auttaa niitä valtioita, jotka ovat vähiten kehittyneitä. Ja sitten Kurunvas teille Enisasta, Enisan virastotehtävistä, kun me näemme kyber uhan tai kyberhyökkäyksen, niin heti komission jäsen saa raportin tästä asiasta. Enisalla tosin on toisen tyyppinen tehtävä tällaisessa tilanteessa. Siitä syystä me olemme kehittäneet Enisalle pysyvän valtuuden toimia ja se ei ikään kuin toimi enää sihteeristönä ja tiedonvälittäjänä, vaan se tekee ihan operatiivisia toimia. Se myös tarjoaa koulutusta ja sen pitäisi ihan operatiivisesti pystyä ryhtymään toimiin ja Onni Enisaalla on näin ollen myös tuossa sertifioinnin luomisessa ja myöntämisessä tärkeä tehtävä Sama koskee myös sitä, kun suunnittelemme reaktioitamme, reaktioitamme suurten tietoverkkohyökkäysten yhteydessä. Ja tässä ei ole nyt sitten kyse siitä, että Enisa vain joissain tapauksissa toimisi, vaan sillä olisi selkeät kapasiteetit, selvät tehtävät vastata näihin puutteellisiin järjestelmiin jäsenvaltioissa, jotta näistä nämä haavoittuvat mm, ongelma, haavoittuvassa asemassa olevat järjestelmät saataisiin korjattua. Ja Enisasta vielä sen verran, että meillä on kriisiyhteyksissä tällainen oma keskuksemme ja me haluaisimme Enisaan sellaisen yksikön, joka sijaitsisi fyysisesti Brysselissä ja mahdollistaisi nopean toimen, nopean yhteistyön tarpeen vaatiessa, kun joku suurhyökkäys uhkaa. Ja tämä virasto nimenomaan tarkoittaa sitä, että me jätä kaikkea pelkästään jäsenvaltioiden käsiin, vaan koordinoimme sitä sitten Enisan kanssa. Ja sitten tämä kansainvälinen tilanne, totta kai tämä on hyvin tärkeä kysymys ja siitä syystä nämä esittämämme sertifikaatit perustuvat kansainvälisiin vaatimuksiin. Me haluaisimme kuitenkin kehittää pidemmälle tätä eurooppalaista mallia, jotta se voisi olla voimassa kautta unionin. Tästä voimme tietysti puhua sitten kansainvälisten kumppanien kanssa vielä paremmin. Minä uskon todellakin, että tässä tarvitaan kansainvälistä foorumia, mutta ensiksi meidän täytyy sitten saada vakuutettua omat kumppanimme ja meidän omasta, oma työmme päätökseen parantaa sertifiointijärjestelmää, välittää sellaista selkeää viestiä siitä, että tämä on meidän pitkän aikavälin tavoitteemme. Sitten puhuisin tästä teknologian osaamiskeskuksissa ja asiantuntijuuskeskuksissa keskuksiin ei tässä ole kyse siitä, että tehtäisiin työtä pelkästään Euroopan unionille. Kun haluamme luoda tällaisia keskuksia jokaiseen jäsenvaltioon ja myös Brysseliin, niin sitten voisimme nimenomaan käyttää hyväksemme ja investoida tähän asiantuntijuuteen, jota on olemassa jo verkkoturvallisuusosiossa. Ensi viikolla, hyvä rouva Kappala, otetaan 50 miljoonan euron horisontti 2020 rahoitus pilottihankkeeseen, voidaksemme määritellä juuri tällaisten keskusten toimintatavat. Ja tämä on minulle henkilökohtainen haaste todellakin, ja minä äh, todellakin Eh, todellakin tähtää siihen, että ei mitään rahoitusasiantuntijoita taas tässä olla luomassa, vaan todellakin verkkoturvallisuusasiantuntijoita. Me emme halua nimittäin aina olla vaan reagoimassa vasta hyökkäysten jälkeen, vaan jo etu vai etukäteen. Meidän täytyy myös tällaista ennaltaehkäisevää kyberturvallisuutta harjoittaa. Ja sitten naisten oikeuksiin. No, siirrän tämän sitten myöhempään vastaukseen. Tämä tietysti minua kovasti häiritsee tuo Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittaminen. Myös tunnen tämän sisäisen keskustelun. Minähän olen ollut parlamentin jäsenenä ja vein tätä asiaa eteenpäin. Mutta jos ajattelen tätä kyberturvallisuuden kannalta, sehän on tekninen kysymys. Ja sitten toisaalta eri asia ovat nämä virheelliset valheuutiset, joita verkko on täynnä. Se on vähän eri asia kuin nyt tämä kyberturvallisuus ja siihen liittyvät tekniset kysymykset. Joka tapauksessa tämä on hyvin vahva viesti, jota haluamme viedä eteenpäin. Juravan kanssa komissiossa teemme tässä työtä Avramopoulosin kanssa, Kingin ja Ansipin kanssa teemme yhdessä työtä. Ja me olemme hyvin selkein sanoin puhuneet, mikä on tuo sisällön määrä, jos on kyse vihapuheesta, terroristipuheesta, väkivaltaisesta puheesta ja niin poispäin. Tätä ei voi hyväksyä. Ja me olemme luoneet tästä ensimmäisen tiedon annon viime syksynä ja me emme todellakaan halua, eh, että tämä tällainen jatkuu. Me haluamme paljon tehokkaampaa toimintaa tällaista, tällaisia julkaisuja vastaan, koska mm, kun, verkossa julkaistaan tällaista laitonta eh, materiaalia, 49 prosenttia ilmoitetusta laittomasta ja väkivaltaisesta materiaalista pysyy pysyy verkossa vielä parin kolmen vuorokauden päästäkin, kun siitä ilmoitus on tehty. Eli me haluamme muuttaa tätä tilannetta voidaksemme sitten saada tuloksia aikaan. Me todellakin tässä nyt sitten toukokuun 18, tarkoitan tämän vuoden toukokuuhun mennessä haluamme uusia ehdotuksia tehdä. Me olemme sitoutuneet tähän. Meillä minä olen 13. päivä marraskuuta